mikäli hänen mandaatistaan ei ole mitään huomautettavaa. Ja sitten normaalia lainsäädäntötoimenpidettä myötöille, niin haluaisin ilmoittaa, että minulla on, no, minä tulen allekirjoittamaan viisi äm, oikeudellista asiakirjaa artiklan 74 mukaan parlamentin työjärjestyksessä. Ja sitten kolmas informaatio. Vihreät ovat pyytäneet, että herra Philip Lambert eh, korvaa Eva Jolin. Mikäli sitä ei kukaan vastusta, niin hän tulee korvaamaan Eva Jolin Ekon valiokunnassa. Ja nyt voimme siirtyä käsittelemään esityslistaa. Eli me etenemme päivä päivältä maanantai. Sosiaalisten demokraattien ryhmä on esittänyt, että Rovat Gallon lyhyt esittely immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla lykättäisiin. Herra Sois haluaa käyttää puheenvuoron siitä. herr präsident! Ähm, monet kiitokset puhemies. meidän ryhmämme on jo puheenjohtajakokouksessa viime viikolla muistuttanut siitä että äh, gallon mietintö on oma aloitteinen mietintö ja se on hyvin kiistanalainen tässä salissa. mitä tulee tämän mietinnön lisäkäsittelyyn niin sitä pitäisi vielä